witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad. Kiitos. Seuraavaksi käsittelemme Fleckensteinin mietintöä satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Mietinnön esittelijähän tulee itsekin satamakaupungista, jos olen oikeassa. Eli annan välittömästi puheenvuoron edustaja Fleckensteinille. Olkaa hyvä. Kiitos ähm, puhemies, hyvät kollegat äh, keskustelusta. Alun, keskustelun alusta